everybody. Welcome. Uh... Hyvää iltapäivää kaikille. Tervetuloa. For all those who whom I haven't seen yet. Uh... Toivotan teille oikein hyvää alkanutta vuotta. Kaikkia teitä en vielä ole nähnyt, joten haluan näin teille kaikille toivottaa tänä hyvin tärkeänä vuonna onnea ja menestystä matkaan. Nythän meillä on, on paljon työtä ja toivomme saavamme nämä hankkeet hyvään loppuun esityslistasta. Ensin voisin kertoa teille, että me olemme tehneet tiettyjä pieniä muutoksia. Huominen äänestys, Daltonin mietintö, joka liittyy parempaan täytäntöön panoon, mitä tulee EU-kuluttajansuojamääräyksiin. Se tulee ensimmäiseksi kohdaksi. Tämän jälkeen sitten siviilivastuu vakuutus ja sitten Dantin mietintö siis markkinaohjelmasta. Mitä tulee muihin äänestyksiin, niin ne toimitetaan esityslistaluonnoksen mukaisessa järjestyksessä. Jos teillä ei muuten ole huomioita tähän, eikä näytä olevan, niin eiköhän tämä esityslista voida hyväksyä tällaisenaan. Joitain ilmoitusasioita. Te kaikki tiedätte, että tämä kokous, joka muuten on paperiton, e kokous välitetään myös suoratoistona internetissä. Sitten meillä on myös julkaistuna tuo meidän tiedotuslehtemme. Mitä tulee sitten 21.–22. marraskuuta pöytäkirjaan ja 6. joulukuuta kokouksen pöytäkirjaan, niin ne voitaneen hyväksyä, jos mitään huomioita ei ole, joten hyväksytty nämä pöytäkirjat. Näin ollen voimmekin sitten kuulla toimielinten välisistä neuvotteluista. Ensinnäkin äh, Catherine Stylerin äh, copyright äh, digitaalisilla sisämarkkinoilla. Catherine. You two colleagues. Kiitos puheenjohtaja ja kiitokset kollegoille, että saan tehdä pienen katsauksen näihin kolmikantaneuvotteluihin. Meillä on ollut viisi kolmikantaneuvottelua ja viimeisin, joka oli aikataulutettu tälle illalle, on nyt peruttu johtuen Romanian puheenjohtaja maan epäonnistumisesta mandaatin suhteen, joten tämä on tilanne nyt. Monet eivät uskoneet, että olisimme tällaisessa tilanteessa, mutta näin nyt on. Puheenjohtaja, en ole koskaan nähnyt tämänkaltaisia neuvotteluita näiden 20 vuoden aikana, jota olen ollut parlamentissa. Viimeisimmässä varjokokouksessa kokouksessa saimme tekstin, joka ei ollut virallinen teksti, Romanian valtava teksti, joka vuosi julkisuuteen. Joten siis me saimme tekstin vihdoin viimein, eikä se ollut virallinen teksti, eikä se olisi pitänyt olla edes meillä. Joten se, miten tätä näitä neuvotteluita nyt on hoidettu, niin ei todellakaan tunnu, että meidän valiokuntaamme esimerkiksi olisi kuultu kunnolla ja se, miten asiat menevät tässä, eh, eivät ole nyt oikein hyvin. No tämä nyt ei ehkä ole hyvä, äh, huono asia, koska ajatellen artikla 13, niin se ei ole mennyt siihen suuntaan, mitä me halusimme. Itse asiassa tässä on vielä hyvin paljon hämmennystä sen suhteen. Ja sen lisäksi artikla 13 ja toinen artikla ovat tällaisia enemmän hankalia artikloja. Mutta tällä hetkellä me emme oikeastaan ole päässeet yhtään enempää eteenpäin siitä, kun viimeksi teille raportoin. Ja tämä on todellakin suuri pettymys, varsinkin se, millä tavalla näitä neuvotteluita on hoidettu ja se, miten meidän valiokuntaamme on kohdeltu koko neuvottelujen ajan. Joten tulevaisuudessa en usko, että minkään kolmikanta neuvottelun pitäisi olla esittelijän johtamaa. Minusta oli suuri pettymys, että oikeusasioiden vaaliokunta ja esittelijä johti näitä neuvotteluita, joten seuraavan parlamenttikauden aikana pitäisi olla selkeät säännöt siitä, millä tavalla näitä neuvotteluita käydään ja meillä pitäisi olla kestävät standardit ja ehkäpä jopa myös koulutusta sille, miten toimitaan puheenjohtajana näissä neuvotteluissa, varsinkin artiklojen suhteen, jotka ovat ristiriitaisia. Ja toinen asia on, että jos me todellakin haluamme tällaiset sopeutetut digitaaliset sisämarkkinat, niin se tilanne, mikä meillä on nyt neuvotteluissa, on se, että näyttää siltä, että me todellakin voisimme kieltää meemit. Ja, ja tämä on aikamoinen argumenttia, varsinkin nuorempi sukupolvi, ei ehkäpä minun sukupolveni, mutta lapseni sukupolvi on todellakin ihan järkytynyt siitä, miten te voitte edes miettiä meemien kieltämistä. No mutta tämän tekstin mukaan se nyt on mahdollista ja meidän täytyy olla järkeviä, kun mennään eteenpäin neuvotteluissa. Tämä on varmaankin viimeinen kerta, kun raportoin tälle valiokunnalle, koska minä siirryn toisiin tehtäviin ja haluaisinkin kiittää teitä yhteistyöstä koko tämän 20 vuoden ajan, mitä parlamentissa olen ollut, samoin kuin tässä valiokunnassa noin 10 vuotta jos tässä nyt on mitään opittavaa minun kaudestani, niin meidän täytyisi hoitaa tämä asia niin, että neuvottelut hoidetaan paljon järkevämmällä tavalla, varsinkin näissä tekijänoikeuksissa digitaalisilla sisämarkkinoilla. Kiitos. Very much. Suuret kiitokset, Catherine. Ja niin kuin sanoit, Tämä tulee olemaan yksi viimeisiä kokouksia. Huomenna taitaa olla viimeinen. Lämpimät kiitokset kaikesta, mitä olet tässä parlamentissa tehnyt ja tälle parlamentille antanut. Kiitos. Sitten Julia, ole hyvä. Uh, yes, thank you, Madam Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Catherine Styler on puolustanut aktiivisesti IMKon kantaa koko neuvotteluiden ajan – Ajattelimme, että neuvottelut saataisiin päätökseen niin, että Katrin on paikalla, mutta nyt haluaisin kysyä puheenjohtajalta, tuleeko vielä ennen mandaatin loppua trilogi niin, että IMKO-valiokunnan edustus voidaan varmistaa meppien tasolla myöskin, koska mielestäni on hyvin tärkeää, että meidän, meidän toimivaltuuksiamme ei tässä asiassa jyrätä. So on, um, um, niin, tuleeko kolmikantaneuvottelua vielä? Tämä riippuu totta kai neuvostosta. Ja sosialistiryhmä sitten nimittää seuraajan Catherineille aika isot saappaat kyllä täytettävänä, mutta se on sitten ryhmän päätös. Siirrytään seuraavan esityslistan kohtaan selonteko valiokunnalle. Kyse oikeudenmukaisuuden ja avoimuuden edistämisestä verkossa toimivien välityspalvelujen yrityskäyttäjien varten. Kristel Schaldemose on esittelijä. Mehän ei kuitenkaan vielä ole paikalla, joten... Vai tämä onkin siirretty kokouksen loppuun, eli mennäänpä nyt Muita menetelmiä kuin unionin tullikoodeksissa säädettyjä sähköisiä tietojen käsittelymenetelmiä koskevan siirtymäkauden pidentämiseen. Selimovic. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin lyhyesti kertoa valiokunnalle tästä viimeisestä kolmikantaneuvottelusta koskien eh, eh, näitä lähinnä paperisia tietojen käsittelymenetelmiä koskevan siirtymäkauden pidentämistä. Trilogi pidettiin Strasbourgissa 11. päivää. Siellä oli Itävallan puheenjohtaja Valtio mukana. Valitettavasti neuvosto ja komissio olivat jäykkiä vielä koskien tätä määräaikaa, johon asti olisi pidennettävä tätä siirtymäkautta. Parlamentti piti kiinni päivästä 2023 oman kantansa mukaisesti, mutta neuvosto ja komissio eivät halunneet tehdä kompromisseja, vaan pitivät kiinni vuodesta 2025. Neuvosto edelleen haluaa mukaan tietyt kansalliset järjestelmät tähän ehdotukseen ja pidetään määräaikaa vuoteen 2022 asti kansallisia järjestelmiä varten. Tämä äh, jäykkyys johtuu siitä, että ei ole saavutettu toimi elintävälistä sopimusta. Strasbourgissa kuitenkin saatiin aikaan rehellistä keskustelua ja saimme selvitettyä muita asioita. Olen luottavaisen mielin sen suhteen, että nämä kolme tuoli toimielintä ää, ymmärtävät nyt toistensa kannat paremmin. Keskiviikkona pidetään seuraava kolmi kanta, neuvottelu ja teen kaikkeni, jotta ratkaisu löydettiin niin, että saataisiin aikaan ö, sopimus Romanian puheenjohtajakaudella. Kiitoksia. Kiitokset ja tosiaan onnea matkaan vielä asian saattamisessa päätökseen. Sitten seuraava esityslistan kohta. Digitaalisen sisällön toimittamista koskevat sopimukset. Evelin Kephard on esittelijämme, en kuitenkaan näe häntä salissa, joten jos kukaan muu ei käytä hänen puolestaan puheenvuoroa, niin siirrytään seuraavaan, joka on kohta kahdeksan säännöt ja menettelyt ei, se onkin siirretty huomiselle. Ja tämä tarkoittaakin sitä, että nyt olemme kuulleet neuvotteluista. Edustaja Dantti asia tosiaan siirtyi huomiselle. Ja näin voimmekin äh, nyt siirtyä kohtaan yhdeksän Euroopan kyberturvallisuuden teollisuusteknologia- ja tutkimusosaamiskeskuksen ja kansallisten koordinointikeskusten verkoston perustaminen. Valmistelijamme on edustaja Koon. Tänään keskustelemme tarkistuksista. Valitettavasti Koon se itse ei päässyt paikalle, joten hän pyysi minua käyttämään puolestaan puheenvuoron. Edustaja Koon kertoo, että että 14 kompromissitarkistusta, jotka perustuvat muihin tarkistuksiin, on tehty. Valmistelija on tyytyväinen kompromissitarkistuksiin, joista sovittiin teknisissä kokouksissa ja mitään sen suurempia poliittisia kiistoja ei ole syntymässä. Hän haluaa kiittää varjoesittelijöitä erinomaista yhteistyöstä ja emkosihteeristöä avusta. Kompromissitarkistukset ovat hyvin moninaisia. Ensinnäkin Euroopan kyberturvallisuuden tutkimusosaamiskeskus ja kansallisten koordinointiverkoston perustaminen on hyvin tärkeää, kun ajatellaan teollisuutemme kilpailukyvyn vahvistamista ja sitä, että EUsta tulisi kyberhyökkäysten torjunnassa ihan johtava valta pk-yritysten merkitys ja pyrkimys ottaa huomioon eri sidosryhmien intressit ja myös tieteellisen komitean lausunto ja todella ottaa huomioon PK-yritykset ovat olleet tässä johtotähtinä. Tähän tarvitaan tiedotuskampanjoita, valistuskampanjoita. EUn puolustusrahaston tulisi rahoittaa kyberalan turvallisuustoimia. Nyt kuulemme varjoesittelijöitä. Edustaja Komi EPPstä. En tiedä, käyttääkö EPPstä hänen puolestaan joku muu puheenvuoron. Andreas, ole hyvä. Kiitos. Ikävä kyllä. Edustaja Komi ei voi olla paikalla. Hän on Italiassa ja pyysi sen vuoksi minua ihan lyhykäisesti tuomaan esiin muutamia asioita. Ensinnäkin äh, äh, tähän on tehty 235 äh, tarkistusta. Komi ja muut EPP-jäsenet ovat esittäneet 22 tarkistusta, jotka kaikki enemmän tai vähemmän hyväksyttiin. Ja sen lisäksi teknisellä tasolla on ollut kaksi tapaamista ja siellä päätettiin, että ei oikeastaan ole tarvetta järjestää varjoesittelijöiden tapaamista, koska kollegat olivat jo yksimielisiä Joten siltä osin komission ehdotus tällaisen eurooppalaisen kyberturvallisuuskeskuksen perustamiseksi teollisuudelle, teknologialle ja tutkimusosaamiselle on asia, joka on nyt täysin itse asiassa ongelmaton. E Kiitokset sitten ECRstä Emma McClarkin. Um, e Kiitoksia puheenjohtaja ECR pitää hyvänä tätä lausuntoa ja pitkälti yhtä mieltä. Konsensus vallitsee poliittisten ryhmien välillä tässä asiassa. Haluamme korostaa ainoastaan sitä, että olisi korostettava tarvetta kehittää ja käyttää kansainvälisesti tunnustettuja eh, ratkaisuja eh, osana tavoitteita ja tehtäviä ja on säilytettävä globaali lähestymistapa, jossa tunnustetaan teollisuuden eh, tietotaitoja ja nykyiset eh, käsitykset eh, kyberturvallisuuden tutkimuksesta ja parhaista käytänteistä. Tämä on tärkeää, että säilytetään kilpailukykyä ja vältetään markkinoiden pirstoutuminen. Olemme tyytyväisiä tähän kuitenkin erityisesti se, että mukana ovat PK-yritykset tässä keskuksen toiminnassa. Kiitoksia. Thank you very much. And then um, for the Aldi we have Mr. Kiitoksia. Sitten Aldesta edustaja Hirsch on varjoesittelijä. En näe häntä enkä myöskään muita Alden edustajia paikalla, joten vuorossa on Julia Reda. Kiitoksia puheenjohtaja. Mekin haluamme esittää kiitoksemme valmistelijalle sitä, että hän on hyväksynyt koko joukon ehdotuksiamme. Mielestämme tässä on saatu aikaan parannusta suhteessa keskuksen ja puolustusulottuvuuden välillä ja sitten valmistelija pyrkii varmistamaan sen, että puolustukseen liittyy liittyvät menot katettaisiin EUn puolustusrahastosta. Katsomme, että tämä tulisi kuitenkin kirjata myös tekstin artiklaan, nimittäin se, että myös puolustukseen liittyvät hallinnolliset menot tulisi rahoittaa rahastosta ja haluaisimme tähän vielä selvennyksen. Muuten olemme oikein tyytyväisiä näihin kompromissitarkistuksiin. Kiitoksia. Kiitos. Komissio. Gonzales Sancho komissiosta. Olkaa hyvä. Yes, uh, hello, uh, good afternoon to everyone. Oikein hyvää iltapäivää kaikille. Voin puhua aika lyhyesti komission puolesta. Arvostan suuresti tätä laajaa tukea, jonka IMCO on ilmaissut tälle asialle. Tämä pätee myös ITRE-valiokuntaan. Viime viikolla tämä oli sama tilanne siellä – esiin nostetut asiat menevät siihen suuntaan, että se parantaa ehdotusta, joten en oikeastaan sen enempää tässä halua kommentoida. Haluaisin vain kiittää jäseniä tästä kattavasta ja tukevasta lähestymistä vasta. Uh, Kiitos. Äänestys toimitetaan 29. tammikuuta. Um, okay, thank you very much, Panos. Um... Kiitokset Panos sinulle. Lucy, ymmärrän, että sinä puhut nyt Evelin Gebhardin puolesta, mitä tulee digitaaliseen sisältöön, sen toimittamista koskeviin sopimuksiin ja kertomukseen kolmikantaneuvotteluista. Ole hyvä. Kyllä, anteeksi, että olin myöhässä. Ajatushan on se, että trilogi viedään päätökseen huomenna – ne ovat kestäneet nämä neuvottelut yli vuoden. Ja EPPn pyynnöstä jätetään nämä pitkän aikavälin sopimukset äh, tämän äh, asetuksen äh, alaisuudesta pois. Yleisesti ottaen kaikilla alueilla me olemme saaneet aikaan täysen, täyden harmonisoinnin ja samanaikaisesti olemme saaneet aikaan korkeatasoista ja hyvää kuluttajasuojaa ja että sitten tätä ajantasaistetaan kiinteän omaisuuden suhteen. Kiitoksia. Tosiaan tarkistukset ja kompromissitarkistukset jotka liittyvät tyyppishyväksyntävaatimuksiin, olisi seuraavaksi esityslistalla vuorossa. Äh, Rosa Fontun und Hoinstein on esittelijämme, mutta Andreas, sinäkö korvaat hänet? Kyllä, puheenjohtaja. Näinhän äh, se juuri on. Olette ihan oikeassa. Olen oikein tyytyväinen siihen, että voin myös korvata täällä Rosa Tuunin. Hän on hyvin pettynyt sitä, ettei päässyt paikalle, mutta hänellä on Puolassa nyt tärkeää menoa. Ja voin kertoa teille sen, mitä Rosa halusi kertoa teille itse. Ensinnäkin Rosa kiittää erityisesti niitä kollegoita, jotka ovat osallistuneet tähän työhön ja jättäneet tarkistuksia, joita on muuten yli 300. Ne ovat kuitenkin hiukan eri suuntaisia ja Rosa haluaa löytää mahdollisuuden kompromisseihin ennen äänestystä 24. helmikuuta. Yksi varjoesittelijöiden kokous on jo järjestetty viime viikolla Strasbourgissa ja toinen järjestetään tällä viikolla Brysselissä. Sisällön suhteen Rosa on hiukan pettynyt, koska monet tarkistukset pyrkivät heikentämään tekstiä ja ajamaan tiettyä teknologiaa ja Rosa toteaa, että kyse on hänen mielestään paketista, jossa rusinoita ei voi poimia pullasta. Neuvosto on mennyt pidemmälle kuin ehkä odotettiin, mutta nyt kuitenkin tulos kustannushyötyanalyysin pohjalta on Roosan mielestä oikein hyvä. Komissiohan aloitti prosessin arvioimalla 50 teknologiaa, 23 niistä on nyt arvioitu parhaaksi. Rosa ei kuitenkaan ole missään nimessä valmis heikentämään ehdotusta, siksi haluaa pitää kiinni useimmista komission ehdotuksista. Ja näin ollen äh, keskittyisinkin tässä nyt ehkä siihen, että Rosa katsoo, että parlamentti on jo kerran äänestänyt yhdestä näistä kohdista ja äh, parlamentin pitäisi kunnioittaa aiemmin valitsemansa linjaa. Tästä huolimatta Rosa on kyllä huolissaan näistä ajo avustusjärjestelmistä ei saa käydä niin, että ne johtavat harhaan kuljettajaa esimerkiksi siinä tapauksessa, että nopeusajoitusta ei ole voimassa. Hän on tehnyt tiettyjä ehdotuksia kompromisseiksi tässä asiassa. Toinen tärkeä asia on rekkojen näkyvyysvaatimus. Hän katsoo, että tässä pitäisi olla realistisempi se, että lähdetään rekkojen hyttejä ja nuppeja nyt muuttamaan teknisiltä vaatimuksiltaan tulee viemään aikansa. Ja tämän otettava huomioon. Hän haluaisi mielellään kuulla myös komission mielipiteen tietyn teknologian Ähm, käyttöönotto ehdotetaan pakolliseksi, kuten esimerkiksi hätäjarrutusjärjestelmät ja ajotietokoneen e- erist käyttäminen linja-autoissa ja rekoissa ovat tällaisia. Ja nyt Rosa on halukas pyrkimään järkeviin kompromisseihin, jotka joka tapauksessa parantavat turvallisuutta. Korkea turvallisuusstandardi tekee EUn autoteollisuudesta entistä parempaa. Rosa vielä kerran pyytää anteeksi, ettei päässyt tänään paikalle ja lähettää teille näin tervehdyksensä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia. Varjo esittää esittelijät, edustaja Senalova SDstä, olkaa hyvä. Äh, pro sosiaalidemokraatissa určitě jedná o velice důležitý návrh. Kiitoksia. Kyseessä on erityisen tärkeä ehdotus ja tästä syystä olemme tehneet useita tarkistuksia, joiden tarkoituksena on vahvistaa loukkaantumiselle alttiita tienkäyttäjiä. Sosiaalidemokraatteina tuemme näitä kysymyksiä. Olemme sitä mieltä, että täytäntöönpanoa pitäisi nopeuttaa. Yleisesti ottaen haluaisimme hyödyntää eri järjestelmiä ja katsoa, mitkä ovat esimerkiksi henkilöautoissa parhaat että Näin suojeltaisiin jalankulkijaa pyöräilijöitä. Jarrutusjärjestelmät ovat myös tässä käsittelyn alaisena. Mitä sitten tulee matkapuhelimien ja muiden laitteiden käyttöön, jotka saattavat vaikuttaa ajosuoritukseen? Tässä olisi vedottava valmistajiin niin, että mukana olevat laitteet eivät ole sellaisia, että ne häiritsevät ajamista. Emme usko, että ongelmat voidaan ratkaista ainoastaan laitteistoilla. Sitä on arvioitava. Toivoisimme, että voitaisiin arvioida myös näitä kuljettajan virkeystason tunnistajia. Tavoitteena olisi parantaa ajosuorituksia ja tarjota kuljettajille tarvittaessa apua. Komission olisi sitouduttava monissa kohdissa eh, hyvin käytänteisiin, niitä olisi vielä parannettava. Esimerkiksi kun eh, järjestelmät lakkavat eh, toimimasta, tämä edellyttää toimia. Sitten täällä on kysymyksiä, jotka liittyvät nopeudenvalvontajärjestelmiin. olisi analysoitava infrastruktuuria ja myös sitä, kuinka kuljettajat hyväksyvät nämä järjestelmät. Siksi olemme tehneet tarkistuksen, jotta ensi vaiheessa voitaisiin ottaa käyttöön näitä laitteita niin, että kuljettajat niihin tutustuisivat. Tämä koskee kaikkia näitä järjestelmiä. Ne olisi käytön aikana arvioitava. Sitten tietojen eh, tallentaminen onnettomuustapauksissa. Tähän liittyy hyvin kriittiset eh, parametrit. Meillä on monia tarkistuksia, jotka koskevat eh, yksityiskohtia, koskien näitä tietoja, joiden tavoitteena niin tavoitteenhan on suojata näitä tietoja niin, ettei niitä väärin käytettäisi. Täällä on mukana asioita, jotka eivät liity ollenkaan turvallisuuteen. Sitten kompromissitarkistuksista. Haluaisin kiittää esittelijää. Kuten ensimmäisessä kokouksessamme viime viikolla varjoesittelijöiden välillä totesimme, voimme tukea näitä kompromissiehdotuksia, erityisesti mitä tulee näihin lyhyempiin määräaikoihin, että täytäntöön pantaisiin tämä asetus. Sitten meillä on kompromissi numero viisi, on katsottava, kuinka saamme mukaan nämä ehtomme. Olemme iloisia yhteistyöstä esittelijän kanssa ja myös muiden varjoesittelijöiden kanssa. Kiitos. Sitten ECR-varjoesittelijä on Dan Dalton, mutta Emma McClarkin ehkä puhuu hänen puolestaan ei. Joten sitten Alde vuorossa, Dita Zansova. Selimovic ei. Vihreistä Pascal Durand, eikä sielläkään puheenvuoropyyntöä. Olemmepa me tänään nopeita, joten siirrytään nyt sitten kuulemaan Edustaja Hirsch, te korvatteko te tässä jonkun muun vai kuinka? Yeah, thank you. Kyllä, kiitos. Alde varjoesittelijä ei ole täällä tänään, joten paljon tässä jo sanottiinkin, mutta ehkä muutama sana näistä tarkistuksista ja sitten jatkotoimista. Tämä on tärkeä asia, tarkistuksia koko joukkoja, kun niitä tarkastelee, näkee aika tarkasti, mitkä ovat parlamentille tärkeimpiä kysymyksiä ja mihin pitäisi tässä mietinnössä puuttua. Komission ehdotuksessa mukana olevat määräykset saavat meidän tukemme ja pyrimme tämän myös nostamaan esiin tarkistuksissa. Monet niistä liittyvät esimerkiksi nopeusrajoittimiin ja muihin laitteistoihin ja meidän tulisi korostaa mietinnössä vahvaa kantaa neuvotteluihin neuvoston kanssa – varjoesittelijämme katsoo, että on myös koko joukko horisontaalisia kysymyksiä, muun muassa tienkäyttäjien määritelmät ja teknologianeutraalius hyväksyttyjen turvallisuutta lisäävien toimien suhteen. Sitten haluaisimme ehdottaa myös näiden toimien aikataulua. Sen tulee olla saman aikaan kunnianhimoinen ja realistinen. Tässä tarvitaan tasapaino uuden teknologian käytön välillä ja yksityisyyden suojan välillä, erityisesti kun tulee äh, onnettomuusnauhoituksiin äh, ja äh, henkilöiden tunnistamiseen. Henkilötietoja on suojeltava. Toivottavasti nyt piakkoin saamme toimitettua äänestyksen valiokunnassa ja näin saamme hyvän pohjan sitten jatkoneuvotteluille. Kiitos. Kiitos. Pascal Durand saapui juuri paikalle, joten Pascal, olet vihreiden varjoesittelijä. Haluatko käyttää puheenvuoron? Ei. Hyvä. Näin menemmekin sitten äh, ja kuulemme Lucy Andersonia. Ole hyvä. You, yes, well... Kiitos. Tämä on hyvin tärkeä asia ja oikeastaan painottaa ja osoittaa, miten tärkeä Euroopan autoteollisuus on, varsinkin kun tehdään autoista turvallisempia. Haluaisin painottaa erityisesti, miten kiitollinen olen esittelijän äh, tuesta sille, että pitää olla suora äh, näkö ulos autosta. Ja äh, esimerkiksi ja se, että Tranin lausunto otettaisiin huomioon äänestyslistassa niin, että voisimme saada tästä kaiken mahdollisen irti koska tämä vaikuttaa erittäin paljon varsinkin jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuuteen. Painottaisin myös sitä, että teknologiapaketti kokonaisuudessaan on kokonaisuus ja on tärkeää, että se pidetään yhdessä ja kaikki äänestetään siitä sitten lävitse, että niin, että lähdetä poimimaan rusinoita pullasta, koska se heikentäisi lainsäädäntöä kokonaisuudessaan. Ja lopuksi sanoisin myös, että Pyysin hiljattain enemmän komissiolta informaatiota siitä, että tutkittaisiin näitä alkolukkoja ja teknisiä mahdollisuuksia, koska me tiedämme, että niin monet onnettomuudet johtuvat alkoholin väärinkäytöstä. Uh, Kiitoksia. Ja nyt kuulemme komission puheenvuoron. Eh, herra eh, Hochin, Osin, en tiedä miten nimen äänettä. Olkaa hyvä. Uh, thank you very much, uh, Madam Chair. And, Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan ensiksi haluaisin kiittää näistä laadukkaista puheenvuoroista. Olemme perehtyneet teidän tarkistuksiinne ja on sanottava, että komissiossa olemme sitä mieltä, että tämä on todella tärkeä uudistus. Toivomme, että se saadaan hyväksyttyä tällä vaalikaudella, koska kyseessä on eurooppalaisten kansalaisten henkien pelastaminen ja johtajuuden säilyttäminen Euroopan autoteollisuudella koskee tätä automatisaatiota. Mitä tulee näihin eri yksittäisiin kohtiin, haluaisin vain nyt tässä vetää näitä asioita yhteen. Ensinnäkin yksityisyyden suoja. Olemme yhtä mieltä siitä, että kun ajatellaan tätä mm, tarkkaavaisuutta ja tunnistamista, niin, niin eihän näitä järjestelmiä, järjestelmien tarkoituksena on tietenkin estää älypuhelimien väärinkäyttöajon aikana. Olemme tietenkin valmiita löytämään kompromisseja koskien näitä sanamuotoja niin, että saadaan todella painotus oikeaan kohtaan – Eli kyseessä on se, että estettäisiin älypuhelimen käyttö ajon aikana. Meidän on varmasti ponnisteltava niin, että vältettäisiin järjestelmä, joka mahdollistaa kasvojen tunnistamisen tai biometrisen tunnistamisen, koska eihän se liity turvallisuuteen ollenkaan. Tästä olemme yhtä mieltä. Sitten tämä, nämä älykkäät nopeusvalvontajärjestelmät Tässäkin olemme avoimia kompromisseille ja otetaan huomioon kuljettajien hyväksyntä. Tässä meidän on huomioitava järjestelmä, joka mahdollistaa sen, että väliaikaisesti perustelussa tilanteessa voidaan järjestelmä kytkeä pois. Sitten mitä tulee tähän onnettomuustietojen tallennukseen. Tässäkin me haluamme tehdä selväksi sen, että mielestämme tiedon, tietosuoja on varmistettava Me suhtaudumme myönteisesti tarkistukseen, jonka tarkoituksena on vahvistaa kyseistä periaatetta. Kiitoksia. Thank you very much. And as uh, was... Kiitos. Kuten alussa jo sanoin, äänestys on 21. helmikuuta. Joten näin voimme päättää tämän erityislistan kohdan ja siirrymme seuraavaan. joka liittyy liittyy moottoriajoneuvojen käyttöön liittyvä vastuun varalta otettava vakuutus ja vakuuttamisvelvollisuuden voimaan saattaminen. Ja tässä käymme lävitse, tarkistu, käsittelemme tarkistuksia ja kompromisseja. Ja edustaja Sharon Sova on esittelijä, joten odotamme, että hän tulee paikalle. Okay, so uh, then we... No. Otamme seuraavan esityslistan kohdan uh, käsittelyyn, koska esittelijä on paikalla. Eli Tämä on kohta 12. Verkossa tapahtuvan terroristisen sisällön levittämisen estäminen. Ja tässä käsittelemme lausuntoluonnosta. Julia Reda, olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitos. keskustelu on aika <laughs> varhaisessa vaiheessa, koska ikävä kyllä kykenimme käynnistämään työn tämän asian parissa hyvin myöhään, koska tässä oli aikamoinen toimivaltuuksien ristiriita ja IMKon lausunto tuli viime viikolla vasta valmiiksi, joten olen pahoillani siitä, että teillä on niin vähän aikaa tähän keskittyä. Ja lopullinen sopimus nyt toimivaltuuksista, niin IMKO on mukana säännön 53 plus perusteella. Ja minä eh, esittän tai toimin varoesittelinä IMKON nimissä eh, Liben kanssa. Libe on siis vastuuvaliokunta. Meillä on eh, on siinä, että Dalton, joka on vastuuvaliokunnan esittelijä, on myös tässä valiokunnassa, joten yhteistyö sujunee jouhevasti. Nyt sitten tämän lausunnon sisällöstä. Me kaikki olemme samaa mieltä varmasti siitä, että ver- verkossa tapahtuvan terroristin sisällön levittämisen estäminen on hyvin tärkeää ja rekrytointi ja propaganda terroristien kautta, äh, internetin kautta on myös hyvin tärkeää, koska se johtaa usein äh, radikalisoitumiseen. Samanaikaisesti meidän täytyy myös pitää päämme kylmänä ja ymmärtää, että kukaan ei päätä äh, tekevänsä terrori-iskun vain sen vuoksi, että hän on nähnyt netissä terroristista materiaalia tässä on muitakin riskitekijöitä. Suurin osa ihmisistä, jotka ovat tehneet terroritekoja, ovat olleet mukana tässä jo aikaisemmin, joten kaikki mitä me teemme, sen täytyy olla osa laajempaa strategiaa, jossa on mukana vankilajärjestelmät, koulutus ja kaikenlaiset deradikalisoitumistoimenpiteet tällä alalla. Ja taistelu net- verkossa tapahtuva terroristisen sisällön levittämisen estämiseksi ei voi tapahtua yksilöiden vapauden, vapautta estämällä, koska silloin me oikeastaan teemme vain terroristien puolesta koko työn, kun me rajoitamme omaa vapauttamme terroriiskujen pelossa. Vain yksi prosentti näistä, ter, näistä verkko, palvelimista on ollut tekemisissä terroristisen materiaalin kanssa. Joten on aika äh, hankalaa asettaa rajoituksia kaikille äh, palvelimille, koska suurinta osaa kuitenkaan tämä terroristinen materiaali ei edes koske. Ja sen vuoksi haluaisin, että tämä asetus olisi paljon kohdennetumpi ja että se olisi äh, sähköisen kaupan direktiivin mukainen liittyen varsinaisesti erityisesti valvontaan. Ja haluaisin, että me jätämme ulkopuolelle nettisivut, joita yksittäiset ihmiset äh, vetävät, tai alustat, jotka eivät muutenkaan anna informaatiota julkisesti käyttöön, kuten esimerkiksi pilvipalvelut. Ja äh, haluammeko me, että äh, pilvipalvelut antavat tätä enemmän tätä sisältöä helpommin jaettavaksi. Mutta tätä ehdotusta täytyy työstää hyvin tarkasti ja varovasti ja ilman kiirettä. Tällä mandatilla aikaisemmin hyväksytyt lausunnot on täytäntöön pantu vasta joulukuussa syyskuussa, joten meidän täytyy nyt katsoa, miten ne toimivat käytännössä. Me luonnollisesti noudatamme libe valiokunnan aikataulua niin, että voimme olla varmoja siitä, että Inkon lausunto otetaan huomioon. Meidän ei myöskään pidä tässä keksiä pyörää uudelleen, kun me määrittelemme terroritekoja. Ja sen vuoksi minusta äh, terroristisen materiaalin sisältö äh, pitäisi määritellä sen terroridirektiivin perusteella, äh, jossa terrorismi terrorismilainsäädännössä määritellään kolme velvollisuutta nettisivuille, eli vast- toimia kun pyydetään poistamaan materiaalia, estää materiaalin julkaisemista. Ja on erittäin tärkeää, että tämä materiaali poistetaan mahdollisimman nopeasti, jos materiaali on vähänkään ristiriitaista. Mutta se, että se pitäisi poistaa yhdessä tunnissa on hieman liiallista. Toki täytyy ryhtyä toimiin nopeasti niin, että me voimme rajata niiden ihmisten määrän, jotka näkevät online terroristisisältöä, mutta yksi tunti ei anna tälle mahdollisuutta edes valvoa saati sitten edes tarkistaa, että tämä käsky on tullut äh, toimivaltaiselta viranomaiselta. Ja yksittäisiä henkilöitä ei voida velvoittaa olemaan 24 tuntia vuorokaudessa käytettävissä niin, että he voivat äh, poistaa tämän sisällön. Sitä paitsi 99 prosenttia näistä henkilöistä ei koskaan saa edes tällaista käskyä poistaa. Joten minusta tämän pitäisi nyt äh, tehdä samankaltaiseksi kuin e-commerce-direktiivi. Eli otetaan huomioon myös näiden nettialustojen koko. Jokaisella palveluntarjoajalla täytyy olla äh, saavutettavissa. Äh, sen lisäksi äh, vain ne palveluiden toimijat, jotka ovat joutuneet terroristisen materiaalin kohteeksi, voisivat olla tämä artiklan kolme alaisia ja muut pitäisi tästä vapauttaa. Ja tämä huolellisuusvaatimus on toki tärkeää, mutta ei kuitenkaan ilman, että tiedetä, mikä on propaganda ja mikä ei. Ja sen vuoksi ehdotankin, että me poistaisimme tämän artiklan 5, joka jos julkinen elin informoi alustaa terroristisesta materiaalista, niin silloin tämän informaation täytyy myös sisältää arvio siitä, onko tämä sisältö laitonta vai ei, koska muuten tämä alusta joutuu mahdottomaan tilanteeseen sitä, että se olisi vastuussa siitä, jos se päättäisi pitää tämän sisällön netissä, mutta kuitenkin tämä voi olla samanaikaisesti vapaaehtoinen toimi, joka ei minusta nyt ole tässä johdonmukaista. Sen lisäksi täytyy huolehtia, että tämä on yhdenmukainen e-commerce-direktiivin kanssa liittyen yleiseen valvontaan, niin ehdotan, että poistamme artiklan 6, joka liittyy täysin proaktiivisiin toimenpiteisiin. On totta, että monet isot yritykset jo vapaaehtoisesti käyttävät tällaisia latausfilttereitä, mutta meidän täytyy kuitenkin huomioida e-commerce-direktiivi ja perusoikeudet ja se, että tässä vaadittaisiin laillisen sisällön poistaminen, niin sen perusteella emme voi vaatia tätä ennaltaehkäisevää suodattamista. Minusta niin kauan kun ei ole selkeitä määritelmiä, me emme voi ottaa käyttöön pakollisia toimenpiteitä. Ja meidän täytyy huomioida, että monet alustat käyttävät näitä toimenpiteitä jo vapaaehtoisesti, jotta me voisimme nopeammin poistaa laittoman sisällön, niin minä lausunnossani ehdotan erilaisia toimenpiteitä rajat ylittäville palvelimille. Ja Tarkistusten määräaika on keskiviikkona ja toivon, että tarkistuksilla tulen tekemään, äh, näitä tarkistuksia tulen tekemään niin, että voin varmistaa, että tämä on yhdenmukava muiden äh, direktiivien kanssa. Ja sitten, jotta voimme vahvistaa perusoikeuksia, niin minulla on tässä tiettyjä turvalausekkeita, jotka liittyvät esimerkiksi ähm, avoimuuteen ja muuhun. Määräaika on siis keskiviikko tarkistuksille ja varjoesittelijöiden aikataulut saamme vahvistuksen pian sihteeristöltä. 21. helmikuuta olisi tarkoitus hyväksyä tämä, mutta live-valiokunta äänestää vasta 21. maaliskuuta, joten tämä antaa meille tarpeeksi aikaa varmistaa sitä, että meidän kantamme tulee huomioiduksi myös live-neuvotteluissa. Kiitos. Thank you very much. Um, and then, uh... Kiitoksia. Eva Medel on EPPn varjoesittelijä. En kuitenkaan näe nyt EPPstä ketään täällä paikalla, joten Lucy Anderson, joka on STn varjoesittelijä, saa puheenvuoron. Ole hyvä. Kiitoksia. Tämä on ehdotus, jota ei oltu alun alkaen luonnosteltu mitenkään erinomaisesti. Mielestäni parantamisen varaa on siis, tai taidamme kuitenkin tässä hoitaa asiaa 53 plus säännön mukaan. Toivon luonnollisesti, että meidän valiokuntamme kannat otetaan huomioon ja Julia tulee osallistumaan esittelijöiden kokouksiin. Mä liittyy terrorismidirektiiviin. Tiedän, että neuvostossa on puhuttu asiasta. Julian kanssa olen monilta osin samaa mieltä. En kuitenkaan ole varma, että mm, lähestymistapamme tulisi olla niin tiukka, että ehdottaisimme poistettavaksi artikloja 5 ja 7. Minun ryhmäni haluaisi pikemminkin muuttaa kuin poistaa. huolta on infrastruktuuripalvelun tarjoajien äh, versus isäntäpalvelin tarjoajien äh, roolien suhteen, mitä terroristisen sisältöön tulee ja juuri, että mikä on, mikä on käytännössä mahdollista toteuttaa. Tulen tätä tarkastelemaan sillä. Ähm, tämän isäntä, palveluntarjoajan tai alustan rooli, määritelmä ei ole täysin selkeä. Ja jos tämä ei ole teknisesti mahdollista pilviinfrastruktuurin tai muun osalta tunnistaa tiettyä sisältöä, jotta se sitten voitaisiin poistaa, niin mielestäni se ei silloin voi edes teoriassa sisältyä ehdotuksen soveltamisalaan. Sitten nämä rangaistukset on no, toinen asia. Mielestäni olisi parempi, jos meillä olisi rangaistuksista ylipäätään, kun kerran kyse on asetuksesta, hyvä päästä mahdollisimman yhdenmukaiseen käytäntöön. Jäsenvaltioilla on hyvin paljon harkinnanvaltaa rangaistuskysymyksessä ja jotta ei tällaista suurten yritysten, joihin tämä asetus tulee erityisesti kohdistua, että niille ei annettaisi mahdollisuutta valita sitä jäsenvaltiota, jolla ehkä olisi lievimmät rangaistukset. Ymmärrän, että määräaika on hyvin pian, mutta toivon, että meillä kaikilla on kuitenkin aikaa pohtia asiaa mahdollisimman syvällisesti. Kiitoksia. Kiitos. Sitten Dan Dalton ECRstä. Ole hyvä. Sharon, I apologize. Kiitoksia puheenjohtaja. Pahoittelen, kun tulin hiukan myöhässä. Haluaisin kiittää esittelijää hänen lausuntoluonnoksesta. Minusta se on hyvä pohja työstää tätä ehdotusta. Muutamilla, muutamissa kohdissa tässä menee vähän liian pitkälle meidän ryhmällemme, mutta uskon, että nämä pyrkimykset koskien ilmaisuvapautta ja ovat ihan hyvät. Meillä on aika pitkä taistelu ollut tässä asiassa toimivaltuuksien osalta. Minä olen esittelijä Libe-valiokunnassa tässä asiassa, enkä kylläkään ole kovin iloinen siitä, mitä IMKOlle tapahtui. Minusta tämä on hyvin epäonninen päätös, joka tehtiin tuolla puheenjohtajakokouksessa. Siellä joudumme vähän alaan kynteen ver- verrattuna kultvaliokuntaan, joka vaikuttaa saavan enemmän kuin ne odottivatkaan. Libe-esittelijä olen siis minä, ja varmasti voitte olla rauhassa ottamme huomioon tämän valiokunnan kannat. Ja kuten Lucy sanoi, meillä on varmasti paljon tietotaitoa tässä asiassa. Olen yhtä mieltä Lusin kanssa myös siitä, että komission ehdotus ei ole kovinkaan hyvin laadittu. Aika paljon työtä se edellyttää niin, että tehdään selväksi, ettemme lue mitään taho, tahattomia vaikutuksia. Ja se edellyttää kyllä aika, aikamoista urakkaa. Olen kuullut, että, täällä on, että selkeästi liian paljon terroristisisältöä pääsee net, tehtiin. Emme varmastikaan koskaan pysty kaikkea estämään, mutta voimme varmasti nopeuttaa toimia ja parantaa koordinaatiota. Kaiken kaikkiaan uskon, että komission ehdotus on hyvä pohja työlle, mutta kyllä täällä on alueita, joissa varmasti voitaisiin vielä tilannetta parantaa ja tehostaa. Soveltamisala vaikuttaa aika järkevältä, mutta tähän mennessä vaikuttaa siltä, että pilvipalvelu, infrastruktuuripalveluissa on joitakin ongelmia. Tässähän ei puhuta nyt kuluttajien pilvipalveluista, kuten Dropbox-tyyppisistä palveluista, vaan yritysten eh, eh, käyttämiä järjestelmiä, jotka oli, joissa, jo, joissa on myös tätä suodattamista, ja siellä ei käsittääkseni ole mahdollista eh, tätä sisältöä erityisesti suodattaa vaan kun joudutaan sitten poistamaan kokonaisia sisältöjä ja se on aika rajua toiminta. Kuka sitten olisi viranomainen, oliko se sitten alusta, joka voi poistaa nämä sisältöt vai pilvipalvelun tarjoaja. Näitä asioita olisi tark- tarkkaan pohdittava, kun ajatellaan, minkä tyyppiset säilytyspalvelun tarjoajat kuuluvat tähän soveltamisalaan. Sitten määritelmistä ehdotuksen määritelmistä. Monet on jo standardoitu EU-lainsäädännössä. Yksi haastavimmista kysymyksistä koskee terroristisen sisällön määritelmä. Minun käsittääkseni siitä on päätetty terrorismidirektiivissä, eikä tämä asia ole paras paikka avata keskustelua, vaan kyllä meidän on tässä seurailtava terroristidirektiiviä Ehkä kaikki eivät ole tyytyväisiä näihin määritelmiin, mutta ottaen huomioon, missä nyt olemme, niin se on varmasti paras paikka määritellä tämä terroristinen sisältö ja näin vältetään meidän keskuudessamme pitkät keskustelut siitä, mitä se oikein onkaan. Sitten näistä toimista, joilla voidaan välttää sisällön levittäminen. Yksi suurimmista huolista tässä ehdotuksessa, ja tässä olenkin yhtä mieltä Julia Rennan alkupuheenvuoron kanssa, koskee näitä rajoitettuja sähkökaupan vastuulausekkeita, jotka eivät tästä ollenkaan kärsi. Minusta on hyvin tärkeää, että näin juuri toimimme. Jos poistetaan ne artiklat, jotka liittyvät proaktiivisiin toimiin, tämä ehkä ei ole paras tapa toimia. Ensin pyritään vaikuttamaan live kuntaan. Niin en ole varma, onko tämäkään paras tapa toimia. Meidän valiokunnallemme tunnustan, että joitakin proaktiivisia toimia varmastikin tarvitaan, erityisesti sellaisia, jotka ovat vapaaehtoisia verkkosivustojen taholta. Ne on tunnustettava ja meidän olisi löydettävä tapa tekstissä, miten voidaan varmistaa se, että alustoja ei rangaista vapaaehtoista toimista, joihin ne ryhtyvät, vaikka ne eivät aina olekaan ihan tarpeeksi hyviä tarkoituksena olisi rajoittaa riskejä, jotta todella käsittelyn että jossa on todellinen riski. Komissio pyrki tähän ehdotuksessaan ja kyllä se on varsin eksplisiittinen, siihen meidän on nyt keskityttävä. Mutta kyllä täällä on varmasti hyvä pohja tässä, mitä esittelijä ehdottaa. Yritän varmasti vähän vielä sitä hioa. Sitten vielä näistä ranka- rankaisuista se on tärkeä osa ehdotusta. Meillä on jo tämän GD, yleinen tietosuojadirektiivi. E, ennakkotapaus ei ole välttämättä oikea suunta, mutta tällainen uhka on jo olemassa tuon yleisen tietosuojadirektiivin kautta on myös otettava huomioon lieventävät asian haarat, kun puhutaan tästä 4 prosentin liikevaihdosta ja näistä muista tekijöistä, jotka eivät ole tässä niin relevantteja. Kyllä meidän on tässä varmasti yrityksiä kohdeltava maltillisesti. Tällä on valtava merkitys Inta-valiokunnalle ja sisämarkkinoille kaiken kaikkiaan. Ja voin vakuuttaa kollegoille, että teen äh, lujasti työtä tässä asiassa niin, että se saataisiin pakettiin ennen kauden loppua ja odotan yhteistyötä tämän valiokunnan ja Julia Reiden kanssa. Thank you very much for that. Uh, Kiitos tästä Dan. Ennen kuin puheenvuoron saa Selimovic, puheenvuoron saa edustaja niin olkaa hyvä. Very much. And... Kiitos oikein paljon ja anteeksi, että tässä tultiin hiukan myöhässä. Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää komissiota – ehdotuksesta myös äh, esittelijää erittäin äh, perusteellisesta mietintöluonnoksesta. Kaikki varmasti olemme nähneet, että terroristisen sisällön äh, levittäminen netissä ja terrorismin ylistäminen johtavat turvattomuuden tunteeseen – ihan tavallisessa elämässä, erityisesti Pariisin iskujen jälkeen nettiyhteisö lupasi alkaa poistaa terroristijärjestöjen nettiin lataama sisältöä ja tuosta lähtien vapaaehtoisyhteistyö Euroopan internetfoorumissa on näin toiminut, samoin Interpolin, Europolin ja teknologiasektorin teknologia-alan välillä on tehty yhteistyötä terroristisen sisällön poistamiseksi internetistä. Kaikki sidosryhmät ovat yhtenä rintamana tässä ongelmassa ja aivan yhtä ilmeistä on, että terroristijärjestöt käyttävät teknologiaa hyväkseen kohdistaessaan propagandansa Eh, heikona pitämiinsä ryhmiin. Ja tässä on tiettyjä huolenaiheita. Tässä komissioehdotuksessa esittelijänne nosti esiin erityisesti tämä terroristisisältökysymys, siis eh, mikä määritellään terrorismina, samoin sitten palvelun tarjoaja määritelmä. kuitenkin samalla yksityisyyden suoja ja Ähm, radikalisoitumisen estäminen ovat asioita, jotka on otettava huomioon. Laiton, sana laiton, ennen sanoja terroristinen sisältö, mielestäni kaipaisi vielä tarkennusta, koska tämä äh, käsite laittomasta äh, on erilainen eri jäsenvaltioiden välillä ja sitten eh, tämä rangaistuspuoli siinä tapauksessa, että sääntöjä rikotaan, on tärkeä asia. Toki erot rangaistuksissa ovat suuria eri jäsenvaltioiden välillä ja samoin tulisi vielä tarkastella enemmän tätä todistusaineistokysymystä. Eh, yhteistyö toimivaltaisten viranomaisten välillä, kun kyse on välittömästä vaarasta, joka kohdistuu kansalaisiin, on hyvin tärkeä asia sekin, jotta ei synny kansainvälisiä kiistoja. Näihin asioihin tulen puuttumaan tarkistuksissani jatkossa. Ja vielä kerran kiitokset Julia Redarille hänen tekemästään työstä. mielelläni teen yhteistyötä esittelijän ja muiden varjoesittelijöiden kanssa. Yksi ehkä hiukan teknisempi selvennys, jos sallitte, kun valiokunnan toimivalta on vahvistettu kovin myöhään. Pyytäisin, että määräaikaa tarkistusta jättämiselle pidennettäisiin hiukan, nimittäin samana päivänä mutta muuttaa mahdollisesti, siis 31. tammikuuta edelleen, mutta jos tätä voitaisiin pidentää kello 18. Ja teemme toki tämän ehdotuksen myös sitten kirjallisesti sähköpostitse. Kiitos oikein paljon. Kiitokset Eva ja nyt puheenvuoron saa Senko Selimovic Alde. Kiitos puheenjohtaja. Ja ensin haluaisin kiittää esittelijää tästä luonnoksesta samoin komissiota, että muita varjoesittelyitä. Tästä tulee selkeästi hankala asia ja meidän on työskenneltävä tämän kanssa hyvin varovaisesti ja vivahteikkaisesti. Enkä ole täysin varma, että vaaliajat ovat sellaisia aikoja, jolloin olemme tarpeeksi varovaisia, tarkkoja ja, ja, ja vivahtekkaita. No meidän täytyy huolehtia siitä, että laitonta sisältöä ei jaeta, varsinkaan rajat ylittävästi. Haluaisin mainita, että Twitter on poistanut 1,2 miljoonaa tiliä johtuen nimenomaan siitä, että on rikottu sääntöjä, jotka liittyvät terroristiseen sisältöön. Joten kyllä, kyllä meillä on ongelma. Propaganda leviää hyvin nopeasti. Joten näen kyllä tämän vaatimuksen järjen tästä yhdestä tunnista, vaikkakin toki ymmärrän myös, mitä tästä määräajasta on sanottu. Meillä on, meidän tehtävämme on hyvin selkeästi pysäyttää terroristisen propagandan leviäminen offline ja online, varsinkin koska tällä propagandalla voi olla todellisia seurauksia ja kannustaa yksilöitä terroritekoihin. Toisaalta minulla on kolme ongelmaa tämän ehdotuksen suhteen. Ensimmäinen liittyy siihen, että olen samaa mieltä siitä, että tässä on jotakin tämän kattavuuden suhteen, joka on ongelma. En minä näe mitään ongelmaa, että tässä otettaisiin mukaan yksilö, yksityishenkilöt, koska vaikka nettisivua pyörittäisi yksittäinen henkilö, niin terroristeille sillä ei ole mitään merkitystä. En minä näe mitään ongelmaa siinä, että yritettäisiin pysäyttää myös ne nettisivut, joita yksittäiset tai yksityiset ihmiset pyörittävät. En näe mitään oikeutettua syytä jättää heitä ulkopuolelle. Toisaalta olen samaa mieltä esittelijän kanssa siitä, mitä hän sanoi näistä määritelmistä. Jonkinnäköinen viitti viittaus äh, tähän terroristidirektiiviin olisi parempi. Terrorismin määritelmä tässä on liian laaja. Tämä voisi päätyä siihen, että kaikenlaista pidettäisiin terroristi, terrorismina. Esimerkiksi äh, Ruotsissa meillä oli tämä terrorisku Norjassa muutama vuosi sitten. Anders Breivikin tekemä isku, ja hän julkaisi manifestonsa jälkikäteen netissä – No, onko se rohkaisu terrorismiin? Tämän määritelmän mukaan toki. Mutta kun luin sen, siinä oli kysymys hyvin harhaisesta hukassa olevasta nuoresta miehestä ja itse asiassa se tavallaan päinvastoin mitenkään ei rohkaissut ihmisiä toimimaan samalla tavalla. Joten selkeämmät, tarkemmat eh, määritelmät olisivat eh, minusta tarpeen. Toinen ongelma on se hinta, mikä pitää maksaa siitä, että poistetaan terroristista eh, informaatiota. Se ei saa tapahtua vapauden, henkilö, yksilöllisyyden vapauden kustannuksella. Esimerkiksi Ruotsissa me suojelemme tätä vapautta ensinnäkin lehdistön vapauden lainsäädännön kautta sekä sananvapauden lainsäädännön pohjalta. Jos katsoo tiettyjä kohtia tässä ehdotuksessa, niin on selvää, että tämä ei tule olemaan Ruotsin perustuslain mukainen. Tämä on ehkä omituista, koska meillä on eri tasoja, joilla suojellaan näitä vapauksia eri maissa. Ruotsissa ei voida pysäyttää ketään julkaisemasta, vaikkakin tiedetään, että se, mitä julkaistaan, saattaisi olla rikollista. Näin pitkälle me menemme sananvapauden suojelussa. Ja toisissa yhteiskunnissa voidaan tehdä näitä ennaltaehkäiseviä toimia. Ennaltaehkäisevät toimet ovat ongelmallisia Ruotsin kannalta, vaikkakaan emme me mitenkään halua sallia sitä, että terroristit saavat levittää propagandaa, mutta tällainen ennaltaehkäisy voisi olla ongelma. Ja kolmas ongelma liittyy näihin menettelytappoihin, kun tehdään jotain ennakkopäätöksiä toimenpiteistä, koska tällä hetkellä se, se toteuttamisvaatimus on siinä maassa, joka on lähettänyt tämän pyynnön. Mutta entäs jos näitä maita poistetaan, pitäisikö minun sitten hoitaa tämä, nämä menettelytavat 7, 8, 9 maan kohdalla yhtä aikaa eri kielillä? Ei tämä ole käytännöllistä. Minusta tämä pitäisi toteuttaa siinä maassa, missä sisältö on julkaistu online. Joten nämä ovat asioita, joita pitäisi selkeyttää. Mutta uskon, että kyllä me löydämme voimia äh, käsitellä tätä asiaa asianmukaisella tavalla. Kiitos. Kiitos Iasenko. Ymmärtäisin, että Anderson halusi käyttää vielä puheenvuoron. Haluaisin vain tukea tätä määräajan pidentämistä. Se olisi ihan järkevää jos on mitään mahdollisuuksia, että mennä näin tehdä viisi tai kuusi, niin kuin sanotte, Six would be... niin kuusi olisi oikein hyvä. Thank you very much. I now give... Kiitos. Nyt puheenvuoron saa komissiosta Tamas Zigeti. Olkaa hyvä. Ette halua käyttää puheenvuoroa. No, sitten palaamme vielä esittelijän. Hän voi käyttää loppupuheenvuoron. Ai, te haluatte vielä puheenvuoron. Olkaa hyvä. Edustaja Hirs. Kiitoksia puheenjohtaja, arvon kollegat. Komission päätavoitehan on tässä terroristisen nettisisällön leviämisen estäminen, ja tämä on oikein hyvä asia, niin että jäsenvaltiot myös joutuvat toimimaan asian puolesta, mutta pidän näitä ehdotettuja välineitä vääränä ehdotuksena. Me mitä eurooppalaista verkostoa tarvitsemme. Saksan koko, kokemus tämän osoittaa. Luonnollisesti asetusehdotus ei ole mikään yksi yhteen kopio, kopio Saksan laista, mutta kyllä tämä ajattelutapa on ihan sama. Eli pakolliset proaktiiviset toimet nettipalvelun tarjoajille ovat yksi lisää suodatin. Ja siksi emme halua, että tästä artiklasta 6 tulee uusi artikla 13. Tämä on todellinen vaara mielipiteen vapaudelle ja tämä asetus, mitä tulee yleiseen valvontaa velvollisuuteen, niin voi poiketa e-kauppaan kauppa-asetuksen 15 artiklasta. Tässä tarvitaan suhteellisuutta ja selkeät määritelmät, ihan niin kuin kollega tässä aiemmin totesi. Meillä on olemassa terrorismin torjunta direktiivi. Se sisältää määritelmät, jotka liittyvät äh, äh, rikoksiin, äh, joihin liittyy terroristinen tarkoitus, sillä nyt nämä epäselvät määritelmät voivat johtaa jopa siihen, että Euroopan unionin sisällä hallitukset, jotka eivät lehdistö ja mm, ilmaisuvapautta ota kauhean vakavasti, kuten esimerkiksi Unkarissa, käyttävät tätä välinettä hyväkseen vaientaakseen vastustajansa. Eli meidän täytyy tätä kyllä pohtia kollegojen kanssa yhdessä. Minäkin tulen vielä tarkistuksia tekemään, koska kyllä tämä asia täytyy nähdä oikeassa yhteydessä ja ottaa huomioon suhteellisuus. Kiitos. Kiitos. Nyt Julia Reda vielä esittelee lopuksi, olkaa hyvä. And I would like to thank... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kaikkia kollegoita heidän rohkaisevista huomioistaan. Me olemme kaikki varmasti samaa mieltä siitä suunnasta, mikä tässä lausunnossa pitäisi olla ja tarkistuksissa, mutta me olemme hieman eri mieltä vain siitä, kuinka pitkälle mennään. Kuulin paljon tukea sille, että tarkennetaan määritelmää henkilökohtaiselle laajuudelle sekä ter- mikä on, mitä on terroristinen sisältö ja samoin tämä äh, viittaus äh, tähän äh, e-commerce-direktiivi. Meidän täytyy olla varovaisia, koska tässä on kysymys myös äh, perusvapauksista. Se on minulle hyvin tärkeää. Joten meidän täytyy myös huomioida olemassa olevat vapaaehtoiset toimenpiteet ja niille tulisi myös määritellä jonkinlaiset puitteet. Kysymys siitä, äh, pitäisikö ottaa nämä yksilöiden pyörittämät nettisivut mukaan? Silloin meidän täytyy myös miettiä, mitä velvoitteita tulee näille sitten. Esimerkiksi tämä, että nettisivu, jota yksi yksittäinen henkilö pyörittää, sen on mahdotonta poistaa tunnissa terroristista sisältöä, koska 99 prosenttia ei koskaan edes saisi tällaista pyyntöä tai käskyä Joten se, että hyvin pienet nettisivut joutuisivat olemaan vastuussa 24-7 sisällöstä, kun heitä käytännössä ei kuitenkaan koskaan oteta heihin yhteyttä, niin tämä on hieman liioteltua. Eli meillä täytyy olla eri tason vastuita eri kokoisille sivustoille. Sillä tavalla tämä voitaisiin ehkä hoitaa. Mutta yksilöä ei voida myöskään vaatia lisäämään käyttöoikeuksiinsa määritelmää terrorismista, koska yksittäisillä nettisivuilla ei edes ole tällaisia ehtoja, käyttöehtoja. Joten sen vuoksi minä haluaisin pitää kokonaan nämä yksittäiset henkilöt tämän ulkopuolella. Ja mitä tuli sitten kysymykseen siitä, että laajennettaisiin pidennettäisiin määräaikaa tarkistuksille keskiviikkoon. Katselin tuolla sihteeristön suuntaan. Minun puolestani tämä on ok. Joten toivon, että, myös, että tämä ei myöskään aiheuta ongelmaa sihteeristölle. Toki ymmärrän, että kaikki määräajat ovat todella tiukkoja johtuen siitä, että työ käynnistyi niin myöhään tämän ehdotuksen parissa, mutta meidän ajattelusuuntamme on hyvin samankaltaista joten uskon, että saamme joustavasti vietyä tämän päätökseen. Have a request to... Kiitokset Julia. Kun tässä todella pyydettiin nyt määräajan pidentämistä kello 18, 17.30 EPP ja ST molemmat pyysivät tätä. Sopisiko tämä kaikille, että pidämme tätä, pidennämme tätä tarkistusten määräaikaa? Jos tämä on äh, palvelujen mukaan äh, teknisesti mahdollista, niin voimmeko päättää, että 23. helmikuuta kello 17.30 äh, pidennetään määräaikatarkistusten jättämiselle. Hyvä. Me palaamme asiaan kirjallisesti kuultuamme palveluita siitä, onko tämä mahdollista vai ei. Kiitos oikein paljon ja nyt siirrymme esityslistalla eteenpäin. Tässä kyse on moottoriajoneuvoista, nimittäin niiden käyttöön liittyvän vastuun varalta otettavasta vakuutuksesta ja vakuuttamisvelvollisuuden voimaan saattamisesta. Dita Zaransova. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Toisin kuin viimeisimmässä puheenvuorossani täällä valiokunnassa, niin kun kävin läpi kaikki yksityiskohdat ehdotuksesta, niin tällä kertaa voin olla aika lyhyt sanainen. Uskon, että olemme saaneet aikaan hyviä kompromisseja, joissa otetaan huomioon kantoja kaikilta poliittisilta ryhmiltä. Jos nämä kompromissit ja suositukset hyväksyvät, niin hyväksytään, niin tällä ehdotuksella annetaan parempi suoja uhreille ja paremmat täytäntöpanovaltuudet poliisille e, niin, että ei myöskään lisätä vakuutusmaksuja tuhansilla euroilla kansalaisilla. Olisi virhe hyväksyä toimia, joilla olisi vähän hyötyä, mutta jotka johtaisivat vakuutusten kallistumiseen. Neuvoston puolelta on selkeää, että tämän tyyppiset ehdotukset eivät saa tukea suurelta enemmistöltä jäsenvaltioista, erityisesti koskien valtiovarainministeriön neuvostoa, jossa tästä asiasta puhutaan. Siksi olen pyytänyt jäseniä keskittymään siihen, että saadaan aikaan hyvä tasapainoinen teksti, joka voidaan hyväksyä huomenna niin, että neuvosto voi sen hyväksyä ilman muutoksia ja saisimme tämän muutetun direktiivin voimaan mahdollisimman pian. Haluaisin muistuttaa, että tämä ehdotus oli vastaus merkittävä välle vakuutus, kun merkittävä irlantilainen vakuutusyhtiö meni konkurssiin eikä onnettomuuksista saatu mitään korvauksia monille. Bulgariassa oli vastaava tapaus hiljattain. Niin kauan kuin tätä lainsäädäntöä ei saada hyväksyttyä, on, tällainen riski säilyy tulevaisuudessakin. Tavoitteena oli saada paikattua porsanreijät järjestelmässä. Tarkoitus ei ollut muuttaa koko järjestelmää. Kuten sanoin ensimmäisessä keskustelussa, 99 prosenttia moottoriajoneuvojen niin eh, vakuutusjärjestelmistä toimii ja toimii hyvin. Meidän on vain tuo yksi prosentti saatava kuntoon. Siksi haluaisin pyytää jäseniä tukemaan lopullista mietintöä huomenna äänestyksessä. Haluaisin lopuksi vielä kiittää kaikkia varjoesittelijöitä heidän tärkeistä lisäyksistä kompromisseihin. Suuri osa tästä asiasta on kovin teknistä. Minulla oli kuitenkin ilo ja kunnia tehdä työtä kaikkien kollegoiden kanssa ja olen iloinen siitä, että olemme löytäneet yhteisiä kantoja tässä asiassa. Kiitoksia ja odotan huomista äänestystä. Dita, and now... Kiitokset Dita. Nyt on varjoesittelijöiden vuoro EPPstä ensin Josef Osip. Děkuji předsedající Já chci nejprve na úvod eh, říci, předtím než shrnu pozici. Kiitos. Ennen kuin EPPn eh, e kannan, haluan painottaa, että olemme hyvin tyytyväisiä tästä menettelytavasta, jonka esittelijä on ottanut Hän on hyvin jäsen. Eikä meidän tässä ole mitään suurta tai eroa esit esittelijän ja ryhmämme kantojen välillä. Nämä, tässä on viisi kaikkein tärkeintä ää, alaa, jotka haluaisin ottaa esiin. Ensinnäkin ää, vakuutuskattavuuden minimimäärä, joka vakuuttajien on otettava käyttöön. Emmekä me näe tässä mitään syytä, miksi tätä pitäisi lisätä enempää kuin mitä komissio ehdotti. Toisekseen jäsenvaltion mahdollisuus äh, tarkistuksia, ovatko ajoneuvot vakuutettuja. Tässä ehdotamme, että noudatetaan komission ehdotusta niin, että jotkut esittelijän tarkistukset äh, otettaisiin huomioon, koska siinä vielä tarkennetaan äh, tätä ehdotusta. Tässä on kuitenkin kysymys hyvin herkästä aiheesta, nimittäin tietosuojasta. Mitä tulee tietojen vaihtoon ja siihen niihin tietoihin, mitä pitäisi jakaa jäsenvaltioiden kesken, niin meidän mielestämme vain kaikkein tärkein, välttämätön data vakuutetusta henkilöstä olisi vaihdettavissa. Tämä on tarkistus 89, joka on vaihtoehtoinen tarkistus tarkistus esittelijän tarkistukselle 16. Meidän on ehkäpä hieman kohtuullisempi. Kolmas asia on tämän direktiivin kattavuus. Tästä olemme puhuneet aikaisemmin. Minkä kaltaisia ajoneuvoja tämän direktiivin tulisi koskea? Meillä on tässä eri näkemys kuin komissiolla. Komissio hyväksyi hyvin laajan kattavuuden ja me haluaisimme kaventaa sitä vain niihin ajoneuvoihin, joihin, jotka, joihin kuuluu tyyppi hyväksyntävaatimus. Liian laaja kattavuus voisi johtaa epätoivottuihin tapahtumiin liittyen vaikka esimerkiksi moottoriajoneuvokilpailuihin tai sähköskoottereihin tai sähköpyöriin – tästä äh, hän on jo keskusteltu valiokunnassa, joten tässä olemme täysin samaa mieltä esittelijän kanssa. Direktiivin kattavuuden suhteen tuemme täysin esittelijää. Neljäs asia, joka katetaan myös tällä ehdotuksella, on äh, tämä vaatimus vakuutushistoriasta. Tämä mahdollistaisi sen, että vakuutettu voi helpommin ja joustavammin vaihtaa vakuutusta. Sen vuoksi tar- tuemme tarkistusta 6, joka on täysin tasapainoinen ja siinä on kaikki tarvittava. Ja viides asia, jonka haluan ottaa esiin, liittyy keskusteluun niin kutsutusta takurahastosta. Me tuemme sitä, että luodaan takuurahastoja, jotka kompensoisivat kolmansten osa puolten vahingot, mikäli vakuuttaja äh, ei sitä siihen kykene. Sen lisäksi täytyy katsoa, mikä on tämän, äh, näiden rahastojen esimerkiksi alkuperäiset, kuka korvaa, mikä rahasto korvaa, jos onnettomuus tapahtuu jossain muussa jäsenvaltiossa kuin vakuuttajan jäsenvaltiossa. Mutta siis tuemme tarkistusta viisi. Lopuksi vielä haluaisin kiittää kaikkia kollegoita, jotka ovat olleet laatimassa näitä kompromisseja ja ennen kaikkea haluaisin kiittää esittelijää hyvin positiivista työstä. Kiitos. Thank you very much. Kiitos paljon. Nyt edustaja Andersson ja sitten. Kiitoksia puheenjohtaja. Meidän varjoesittelijämme on erittäin kiitollinen hyvästä yhteistyöstä tässä asiassa ja jotain edistystä on aikaan saatu. Useimpia kompromissitarkistuksia hän tukee ja tämä bonusmaalusjärjestelmä sen suhteen katsomme, että tämä tulisi olla mahdollisimman kuluttajaystävällinen joka tapauksessa olemme tyytyväisiä aikaan saatu edistykseen ja seuraamme tilanteen edistymistä tästäkin eteenpäin. Kiitoksia. Ja sitten edustaja Dalton, ECR. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää erinomaista työstä esittelijää tässä. Erittäin rakentava neuvottelu on käyty. Me tuemme kaikkia kompromisseja, nimittäin ne vastaavat huolen aiheisiimme. Äh, esimerkiksi Di Vino-päätös äh, tuomioistuimesta ja tämä soveltamisala laajuuskysymys äh, liittyen siihen, että mitkä ajoneuvot katetaan. Tässä ei myöskään vastattu historiallisiin ajoneuvoihin liittyvään kysymykseen tai mm, maatalousajoneuvoihin, jos tämä olisi laajennettu kattamaan kaikkia mahdollisia ajoneuvoja. Se olisi ollut hyvin vahingollista, erityisesti ajatellen moottoriurheilua. Vakuuttajat esimerkiksi ovat todenneet, että on lähes mahdotonta vakuuttaa urheiluajoneuvoja Ähm, vaikkapa kolareilta, joita sattuu hyvin usein näissä urheilutapahtumissa. Näin kaikki, lähes kaikki nämä tapahtumat äh, äh, olisivat tulleet lähes mahdottomiksi. Äh, kilpailijat eivät olisi enää voineet kilpailla ähm, koska ajoneuvoja, ajoneuvot olisi pitänyt vakuuttaa, mutta vakuutuksia ei olisi ollut saatavilla. Jos mahdollista, tiedämmehän näistä kolmannen osapuolen vastuu vakuutuksista näissä maissa, joissa näitä on ollut käytössä, esimerkiksi moottoriurheilussa vakuutusten hinnat ovat nousseet aivan valta, aivan valtavasti ja näin ollen komission ehdotukselle ei sinänsä ollut pohjaa. Olen tyytyväinen kompromissiin siitä, että urheiluajoneuvot, sähköpyörät ja historialliset ajoneuvot on jätetty soveltamisalan ulkopuolelle. Olemme oikein tyytyväisiä tähän ehdotukseen ja nyt sitten vaan äänestystä odotellessa. Kiitoksia. Kiitoksia ja sitten vihreistä Pascal Durand. Merci, madame la... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin tietenkin kiittää Ditaa ja todeta, että tuemme yleisesti ottaen tätä mietintää. Täällä on otettu esille nämä sähköpyöriä koskevat pienet ongelmat, nämä sähköisesti tuotetut pyörät, jotka ovat alle 25 kilometriä tunnissa, joita ei tarvitse rekisteröidä, joita viranomaiset ja poliisi pitävät polkupyörinä olisi siis tehtävä niin, että lainsäädäntö ei näitä varten muutu. Tämä on ainoa asia, johon halusin puuttua. Tiedän, että tämä on jo, jo tuolla johdantosan kappaleessa todettu, mutta me teemme tarkistuksen niin, että mitään vakuutusta ei tule näille, vakuutusvelvollisuutta ei tule näille sähköpyörille, joiden nopeus on alle 25 kilometriä tunnissa. Muilta osin ei ole mitään ongelmia meidän osaltamme. Pascal, and now open the floor to Kiitoksia. Kollegat, olisiko puheenvuoropyyntöjä. Haluaisiko joku osallistua keskusteluun? Ei. Siinä tapauksessa Dita vielä ja onnittelut siitä, että onnistui tässä poikkeuksellisesti jo viikkoa ennen määrä aikaa. If I didn't have the support... No näin, tämä ei ollut mahdollista ilman varjoesittelijöitteni tukea, joten haluan kiittää kaikkia kollegoita, jotka ovat työskennelleet tämän asian parissa. Ja minun tavoitteeni alusta alkaen oli keskittyä tämän direktiivin kattavuuteen niin, että me emme mene pidemmälle kuin nykyinen direktiivi. Mitä tulee tähän bonusmalusjärjestelmään, me olemme keskustelleet tästä monia kertoja. Mitä minä tähän sanoisin? Muutos ei tapahdu yön ylitse, joten kaikkein tärkeintä minulle ja kuluttajien näkökulmasta on se, että me muutamme nykyistä järjestelmää. Jos muuttaa auton kerran, kuten minä, Ranskaan ja haluat rekisteröityä, niin että sinut katsottaisiin maan kansalaisena, eikä niin kuin tänä päivänä, että syrjitään. Vakuutusyhtiö ei hyväksy sinun äh, näitä ei hyväksy sinun entistä vakuutushistoriaasi. Dita, and so this uh, closes our debate. Kiitokset, Dita. Näin olemme käyneet tämän keskustelun ja äänestys toimitetaan huomenna kello varttia yli yhdeksän. Kiitos. Sitten siirrymme esityslistalla eteenpäin. Kyse on sisämarkkinoiden vahvistamisesta, kilpailukyvyn vahvistamisesta, EUn tulliliittoa ja sen hallinnointia kehittämällä. Virginie Rogier on esittelijä. Merci beaucoup. Ähm, alors. Kiitoksia. Hyvät kollegat, viime marraskuussa esittelin valiokunta aloitteisin mietinnön, joka koskee sisämarkkinoiden vahvistamista kehittämällä tulliunionia ja sen hallinnointia. Tuolloin totesin, että tullit ja unionin tulli politiikka ovat pitäneet, pitäneet meidät kiireisenä viime kuukausina. Minä, Selivomice, Grappini, Pospisil muun muassa olemme työstäneet tulliin liittyviä asioita, joita tässä valiokunnassa työstetään. Ja näistä asioista olen nyt teille aloittanut mietinnön. Minulla on ilo nähdä, että olemme pitkälti yhtä mieltä poliittisten ryhmien välillä. Olemme vakuuttuneita siitä, että tullit ovat merkittävä osa sisämarkkinoita ja myös Euroopan unionia. Se on yksi vanhimmista ja parhaiten integroidusta politiikasta ja oikeastaan koko unionin perusta. Haluaisin kiittää laadukkaita panoksia, joita olen saanut kollegoille ja näitä tarkistuksia omasta ryhmästäni, SND-ryhmästäkin on tullut joitakin tarkistuksia. Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, että ollaan samoilla linjoilla. Haluaisin kiittää todella kollegoita hyvin rakentavista puheenvuoroista tai panoksista tähän ehdotukseen. Kymmenen kompromi- äh, tarkistus, kompromissitarkistusta on tehty, jotka kattavat, kattavat 40 prosenttia tehdyistä tarkistuksista. En nyt niitä yksitellen tässä käy läpi, ei huolta, mutta vain kaikkein tärkeimmät mainitsen. Ensinnäkin on vahvistettava se, että unionin tullikoodiksiin uudistaminen on prioriteetti ja sen tietojärjestelmän, jonka pitäisi olla yhteinen, niin että se toimisi hyvin. Ja se, että kysymyksessä on prioriteettiala, tästä kaikki poliittiset ryhmät ovat yhtä mieltä. Pyydämme komissiota ja neuvostoa sitoutumaan siihen, että täytäntöpannaan tarvittavat poliittiset, hallinnolliset ja mm, rahoitukselliset ja inhimilliset mm, puitteet niin, että ne järjestelmät, jotka eivät vielä ole toimivia, jäsenvaltioiden ja komission alkuperäisten tavoitteiden vastaisesti mm, on pidettävä kiinni siitä, että uusista määräajoista pidetään kiinni ja uudet toimet saadaan toteutettua mahdollisimman pian. Uusia lykkäyksiä määräaikoihin ei voida hyväksyä. Useissa tarkistuksissa puhutaan myös suunnittelusta, vaanvoimuudesta ja näkyvyydestä, jota on saatava instituutiona, joka valvoo komissiota ja kansallisia hallituksia. Haluamme myös, että tuuliohjelma 2020 ja tulevat tuuliohjelmat saavat vahvistusta pyydämmekin, että komissio tarkastelisi vasta sitten, kun nämä 17 eh, tietojärjestelmää on valmiina. Katsotaan uudelleen eh, tuuliohjelman hallinnointijärjestelmää ja nojaudutaan tilintarkastustuomioistuimen havaintoihin hallinnon parantamisen tarkoituksessa pyydämme, että komissio jatkaa pohdintoja ja työtään koskien tulliunionien tuloksellisuutta. Haluamme myös, että tulilainsäädäntöä sovellettaisiin yhdenmukaisesti koko Euroopan unionin alueella. Myös itselleni ja kollegoille tärkeä kohta koskee sitä, että parlamentti on täysin kärryillä täytäntöönpanosta ja, ja, ja myös tuli 20, 2020 ohjelman edistymisestä ja tuli koodeksin uudistamisesta pyydämme, että komissio jäsenvaltiot omien valtuuksien osalta parantavat meidän, meille toimitettuja tietoja niin, että voimme kunnolla harjoittaa parlamentaarista valvontaa. Kyseessä on keskeinen politiikka, tullipolitiikkaa, jonka kautta kerätään paljon varoja ja sillä on suuria vaikutuksia, joten on tärkeää, että parlamentti on mukana tässä mukaan lukien tilanne, jossa tänä päivänä olemme, jossa vaikeuksia ei puutu. Haluaisin kiittää varjoesittelijöitä ja kollegoita, jotka ovat tehneet tarkistuksia näin osallistuneet mietinnön laatimiseen ja toivon, että se hyväksytään laajalla enemmistöllä 29. päivä. Starting with the... Kiitokset Virginie. Nyt varjoesittelijät ensimmäisenä EPP, edustaja Scheinfeld. Przede wszystkim e, chciałbym e, podziękować i e, pogratulować pani sprawozdawczyni. Kiitoksia puheenjohtaja. Kun tarkastelee tätä mietintöluonnosta, voi nähdä, että asiakirjaan on todella panostettu, tehty kovasti työtä. Tämä meidän tulee kaikkien muistaa. Nyt haluaisin todeta, että kun ajatellaan ihan äh, otsikkoa ja soveltamisalaa, niin äh, mielestäni meidän tulisi äh, nostaa esiin ensinnäkin kilpailukyvyn vahvistaminen. Mehän kaikki haluamme, että sisämarkkinamme ovat kilpailukykyiset. Mm, kun sitten ajatellaan mm, verrattuna muihin sisämarkkinoiden ulkopuolisiin markkinoihin, sitä haluamme syventää tulliunionia. Se on hyvin tärkeää, sillä nyt on niin, että siitä huolimatta, että meillä on samat määräykset ja menettelyt, niin eri maissa kuitenkin äh, hallinto toimii eri tavoin, eikä aina palvellen sisämarkkinoiden etua. Ja tätä tulisi parantaa. Tulee siis parantaa myös hallintoa ja tämä on tavoitteenamme. Rehellisesti sanottuna mielestäni tämän tekstin äh, suurin vahvuus on äh, tässä perustellussa kritiikissä, joka kohdistuu siihen, että tässä on selvää viivettä sähköisten järjestelmien ja internetjärjestelmien eh, käyttöön otossa ja aivan epäilemättä eh, tämä ei ole edistänyt eh, entistä syvempää yhteistyötä. Tämän lisäksi, ja tästä puhuin itse asiassa jo aiemminkin, on hyvin tärkeää nämä sähköiset järjestelmät huomioon ottaen, että ne, niiden on oltava joka tapauksessa turvallisia. Meidän on siis oltava kriittisiä ja meidän tulee vaatia, että komissio tulevaisuudessa kunnioittaa täytäntöönpanon määräaikoja, mutta samalla sitä, että kaikki tapahtuu turvallisesti varmistaen kaikkien eri tahojen turvallisuus ja näiden sähköisten järjestelmien lisäksi toteaisin että kaikkea ei ole mielestäni otettu huomioon kylliksi. Brexit vaikkapa, sillähän tulee olemaan sisämarkkinoihin todella ravisteleva vaikutus äh, myös tulliunioniin ja näin ollen äh, puutteet äh, sähköisellä alalla voivat johtaa erittäin suurin epämiellyttäviin yllätyksiin. Nyt tässä on ehkä vielä kuukausia tai jopa vuosia epävarmuuden tilaa ähm, edessä. Ja tämä kyllä on suuri ongelma yrityksille tuonti- ja vientialalla. Ja Brexit-kysymyksen tulisi kyllä mielestäni saada enemmän tilaa. Sitten vielä kilp- kilpailukyvyn alalla reiluus, kilpailun reiluus, oikeudenmukaisuus, tämä tietenkin on hyvin tärkeää vaikuttaa tietenkin myös sitten kuluttajiin. Komissio. Niin, meidän valiokuntamme tehtävä on huolehtia juuri kuluttajien edustajaa kuluttajien turvallisuudesta, kun he ostavat vaikkapa elintarvikkeita tai muita tuotteita. Ja tietenkin työssä on mukana myös kansainvälisen kaupan valiokunta INTA. Sillä onhan täällä mm, tärkeät ulottuvuudet myös ulkopuolelle. Niin, minä olen tosiaan tehnyt tarkistuksia, mutta halusin niin 25 tarkistusta halusin äh, tässä puheenvuorossa niin nyt nostaa nämä asiat esiin. Ehkäpä äh, kompromisseihin teemme vielä pari tarkennusta ja äh, ne tarkistuksen myötä tai kompromisseissa ole otettu huomioon, niitä tulemme kyllä äänestyksessä sitten tukemaan. Joitain tarkistuksia esimerkiksi Brexitistä, oikeudenmukaisesta kilpailuasetelmasta ja kuluttajien suojelemisesta. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset teille ja nyt ECR ja Dan Dalton. Kiitoksia, me emme tehneet mitään tarkistuksia. Olen pitkälti yhtä mieltä siitä, mitä esittelijä on sanonut. Yksi tärkeimmistä alueista meille, nyt kun puhumme myös Brexitistäkin, no ei vain Brexitistä, kyllä tämä on laajempi. Tämä liittyy sähköisen kauppaan, joka on valtavasti kehittyvä alue ja se liittyy vientiin ja tuontiin EU-ssa meidän on ollut aina tärkeää varmistaa nämä vähimmäisoikeudet ja tapatomia, jotka tukee sähköistä kauppaa ja erityisesti Brexitin yhteydessä komission ehdotus tuo nämä vähimmäisoikeudet nollaan. No sehän lopettaisi sähköisen kaupan EUn ja kolmisen maiden välillä, koska sitten jouduttaisiin tilanteeseen, jossa jos tilataan jotakin verkosta, niin aina kaikki tavarat jäävät jumiin tulhin, joten kukaan ei tekisi tätä enää muuta kuin yhden kerran. Joten kyllä meidän on tunnustettava, että Tulliliiton on oltava ö, asian sopiva. Brexit ei ole päässyt paljon eteenpäin tulliunionissa, ja kun puhumme tulliunionista, meidän on muistettava myös ne maat, jotka ovat tulliunionissa, mutta eivät Euroopan unionissa, eivätkä näin hyödy niistä kauppasopimuksista, joita EU tekee Tämä on aika epäsymmetrinen tilanne esimerkiksi Turkin kanssa. Meidän pitäisi katsoa, onko meillä kun hyvä tuli unioni riippumatta siitä, mikä Brexitin tilanne on. Ei voi olla niin, että on maita, joiden on pakko laskea ja tuontia varten, mutta eivät voi suojella ulos meneviä äh, tavaroita. No, äh, kuitenkin olemme tässä miten se pitkälti esittelen kanssa yhtä mieltä. Kiitoksia sitten ECR ja jäsen Koselimovic. Eh, Kiitos Aldesta. Haluaisin kiittää esittelijää tästä esityksestä. Minusta kompromissi ehdotukset ovat olleet vaikuttavia. Niin ottaen huomioon, että tässä on kuitenkin kysymys hyvin monimutkaista teknisistä asioista, mutta olen täysin vakuuttunut siitä, että näistä tulee ne tulevat olemaan eduksi tälle mietinnälle. Nimenomaan tulliunionin toimiminen on Euroopan unionin ytimessä. Jos me emme varmista, miten se toimii, niin EUn uskottavuus saa siinä kolauksen. Ei ole kysymys vain veronmaksajista, kuluttajista, yrityksistä. Kaikilla on oikeus vaatia meiltä, että me varmistamme sen, että tuliunionia toimii paremmin. Ja se, mitä kollegat täällä sanovat, niin äh, ovat ihan selkeitä asioita. Vähemmän byrokratiaa, Brexit-ongelma, joka tulee äh, myös äh, olemaan todellisuutta, tapahtuu mitä tahansa. Komissio on epäonnistunut raportoinnissaan samaan mukaan kaikkea, antamaan kaikkia informaatiota ja sen vuoksi haluamme komissiolta säännöllisiä raportteja ja hieman avoimempaa mielenlaatua. Ja toivon, että me voimme tehdä päätöksen tämän mietinnön hyvinkin nopeasti. Kiitos. Kiitos. Muita varjoesittelijöitä ei näy salissa. Nyt muut puheenvuoroa toivovat kollegat. Ei, joten Virginie, vielä loppupuheenvuoro, ole hyvä. Merci, merci, merci au, au shadow Kiitoksia, kiitän varjoesittelijöitä näistä huomioista. Olen täällä huoma- kuullut EPPltä paljon huolia. Kompromisseissa katteita on kyllä jo osa näistä huolista, olemme niistä yhtä mieltäkin, kuten nämä tullimenettelyiden yhdenmukaisuus on yksi näistä huolista ja myös se va- vakaumus siitä, että on tärkeää vahvistaa järkevät määräajat, mutta niin, että ei niitä nyt lykätä loputtomasti. Ja sitten kun ne on kerran sovittu, niin niistä on pidetä, pidettävä kiinni. Brexit-asia on toki meitä huolestuttava asia ollut jo jonkun aikaan. Toivon, että ei siis sitä enää kauan jatku, riippumatta siitä, mihin tulokseen sinne päätytään. unionin kysymys tietenkin on lähinnä unionin perspektiivistä tehty. Ne, jotka valitsevat toimia muualla, niin tietenkin on sitten mm, toimittavat toisin, joko mm, niin, no, näitä sääntöjä sitten noudatettava. Haluaisin kiittää kollegoita osallistumista tähän keskusteluun. Kannat näkyvät tar- tarkistuksessa ja toivon, että laaja tuki saadaan äänestyksessä. Uh, Kiitokset Virsini. Niin, näin tämä keskustelu päättyy. Sisämarkkinoiden kilpailukyvyn äh, vahvistaminen ja to- äänestys toimitetaan 29. tammikuuta. Kiitokset esittelijälle ja nyt äh, siirrymme seuraavaan esityslistan kohtaan suositusneuvostolle ja komissiolle ja komission varapuheenjohtajalle. Kyse on toimielinten äh, sopimuksesta Sveitsin federaation kanssa meiltä AFETille – lausunto. Nyt en kuitenkaan näe täällä, koska nyt olemme aikataulusta edellä, niin en näe tässä nyt meidän valmistelijaamme. Onkohan edustaja Schwab tulossa paikalle? Hän on siis matkalla, joten kollegat, Odottelemme ihan pienen hetken ja sitten siirrymme esityslistallamme eteenpäin äh, Schwabin lausuntoon. I would be if you agree that... Uh, Ehdottaisin, jos äh, sopii, että aloitamme Jasenko Selimovicista. Hän on Alden varjoesittelijä. Sopisiko se Jasenko sinulle? And, uh, I would, uh... Kiitos. Kiitän Andreasta, vaikka hän ei tätä kuulekaan. Me olemme tehneet yhteistyötä äh, päätöslausumassa, joka hyväksyttiin Imkossa viime vuonna. Ja jälleen kerran Schwab ja minä olemme samaa mieltä tästä viestistä, joka on lähetettävä Sveitsille meidän näkökannaltamme. EUn ja Sveitsin välillä on lisääntynyttä integraatiota ja sen vuoksi on tärkeää, että me myös sanomme jotain tästä. Uusi toimielinten välinen sopimus Sveitsin kanssa on, sitä neuvoteltu noin neljä vuotta me olemme puhuneet tästä hyvin monissa valiokuntakokouksissamme ja olen samaa mieltä edustaja Schwabin kanssa siitä, että nyt on aika viedä päätökseen nämä neuvottelut. Tämä takaa oikeudellisen perustan äh, molempien äh, yrityksille, äh, mutta myös kansalaisille. Olemme kuitenkin saaneet huolestuttavia viestejä Sveitsistä ja olen hyvin iloinen siitä, että mietintöluonnos on tästä hyvin selkeä, koska siinä sanotaan, että ollaan pahoillaan niistä seuraamuksista, mitä mahdolliset tarkistukset tulevat vaikuttamaan äh, Sveitsin työmarkkinoihin ja työmarkkinoille pääsyyn, varsinkin rajatyöntekijöille. Tästä me emme halua tehdä kompromisseja. Kiitän tästä tekstistä ja äh, kiitän Schwabia vielä kerran tästä mietinnöstä. Kiitos. Jasenko enää... Kiitokset Jasenko. Ja nyt puheenvuoron saa sitten valmistelijamme Andreas Schwab. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitokset Selimovitsille ystävällisistä sanoista. Tämä aihe on ollut useaan kertaan jo esityslistallamme, eli ei tämä nyt ole mikään ihan uusi asia meille ollenkaan. Ihan niin kuin Selimovic aivan oikein totesi, olemme keskustelleet aika pitkäänkin tästä ja parlamentissa aihe on aina nähty sisämarkkinakysymyksenä ja olen tyytyväinen siihen, että AFET-valiokuntakin on nyt äh, ymmärtänyt tai päättänyt tehdä asiasta mietinnön. Parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Me katsomme edelleen, että Sveitsin kanssa voidaan toimielinten välinen äh, puitesopimus saada aikaan sen varmistamiseksi, että löydetään oikea tapa tasapainottaa äh, yhtäältä Sveitsin velvollisuudet ja myös sitten se, että Sveitsi nauttii sisämarkkinoiden oikeuksista. Tämä ei ole ihan helppoa. Sveitsin hallintojärjestelmä kansanäänestyksineen ja erityisjärjestelyineen äh, on varsin monimutkainen. Neuvottelija on kuitenkin kovasti nyt äh, pyrkinyt löytämään Eh, hyvän tasapainon ja siksi meidän tulisi nyt ajaa tätä ehdotusta eteenpäin. Tätä tarvitaan ja itse tulen Sveitsin raja-alueelta ja tämä on minulle näin ollen henkilökohtainenkin asia. Me haluamme sveitsiläisten naapureiden kanssa hyvät suhteet eh, reilussa eh, toimintaympäristössä. Ja tämän sopimuksen pohjalta juuri näin olisi. Näin AFETin määräajat ovat aika lyhyet. Me voimme antaa tälle tukemme ihan täysin. Se on ollut valiokuntamme pitkäaikainen linja. Kiitoksia. Kiitoksia ja sitten SET ja Virginie Rogier. On behalf of Nicola Dantin. Puhun Nicola Dantin puolesta, joka on varjoesittelijä tässä asiassa. Ensinnäkin haluaisin kiittää Shabia tästä ehdotuksesta tekstistä. Dantti usko, että tämä on tasapainoinen tekstiin ja antaa mahdollisuuksia EUn ja Sveitsin välisellä yhteistyöllä Siinä korostetaan monimpien toimien to, osapuolten integraation lisäämistä. Tämän on pyrittävän. Siitä on jo sovittu toimielintävälisessä sopimuksessa, mutta sen pitää olla myös Sveitsin liitto valtiolle sopiva – kumppanuudessa olisi kehitettävä tätä potentiaalia täysin niin, että siitä hyötyisivät kansalaiset ja yritykset ja PK-yritykset, erityisesti eh, kun ne työskentelevät rajat ylittävällä tavalla toimijoiden välisen sopimuksen puitteissa. Danti uskoo, että olisi hyvin tärkeää taata vapaa liikkuvuus ja työntekijöiden va- liikkuvuus eh, artiklan 7 mukaisesti, joka löytyy eh, kahdenvälistä sopimuksesta. On että kaikki kansalliset aloitteet, jotka voisivat lisätä näitä esteitä työntekijöiden liikkumiselle, niin niitä ei voisi hyväksyä. Haluaisimme myös toimia niin, ettei eurooppalaisia yrityksiä syrjittäisi, vaikka ollaan kynnyksen alapuolella. Dante toivoo, että esittelijät ja muut varjoesittelijät voisivat hyväksyä tämän ja teksti voitaisiin hyväksyä seuraavassa IMCO-kokouksessa. Kiitos the shadows are... Kiitos Virsinia muita varjoesittelijöitä. En äh, paikalla näe. Haluaako valmistelija vielä käyttää puheenvuoron? Ei. No niin, kollegat, äänestys toimitetaan 29. tammikuuta. Ja näin tämä keskustelu on päättynyt. Esityslistalla on vielä äh, kertomus kolmikantaneuvotteluista neuvotteluista. Kuitenkaan vastuuhenkilöt eivät ole paikalla, joten ehdotan, että lykätään tämä huomisen aamupäiväkokoukseen, jos näin sopii kaikille. Kiitän teitä kaikkia, kiitän sihteeristöä ja jatkamme huomisaamuna kello yhdeksältä yhdessä Intavaliokunnan kanssa ja sitten toimitetaan äänestykset varttia yli yhdeksän alkaen. Kiitos paljon.